as provisional because it Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Ai anteeksi. Actions. Jos vastalauseita ei ole, niin esityslista hyväksytään. Puheenjohtajan ilmoitusasioita ei ole. Meidän on hyväksyttävä 21. päivä lokakuuta järjestetyn kokouksen Pöytäkirja pidetään hyväksyttynä, jos kukaan ei vastusta ja nyt äänestetään tekstistä, joka hyväksyttiin neuvotteluissa taksonomia luokittelusta. Koeäänestys ensin. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Selvä. Tämä testi ilmeisesti toimi. Real vote. Ja nyt sitten oikea äänestys kolmikanta neuvottelun tuloksesta. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 85 in... 85 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Ja viisi tyhjää. Hyväksytty siis. Kiitos oikein paljon.